ei pidä valita mustaa tulevaisuutta, vaan meidän pitää valita kirkas tulevaisuus. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan puolelta päivin tänään. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys ympäristövaliokunnasta. Kysymys komissiolle ja aiheena on maailman kuudes vesifoorumi. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Zebe, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies. Euroopan parlamentti antoi esityksen, jolla valmistellaan kuudetta maailman vesifoorumia, joka järjestetään tällä viikolla Marseissa. Valitettavasti monet kollegat eivät voi osallistua kokoukseen, koska se on saman aikaan kuin täysistunto. Siitä huolimatta haluaisin muistuttaa mieleen sen, että nyt on kyse kuudennesta vesifoorumista. Ja totesin myöskin, että vuodelta 2010 on olemassa jo päätösaseman teksti, joka tähän liittyy. Siinä viitataan ihmisoikeuksiin, vedensaantiin, jätevesihuoltoon ja tämän tyyppisiin seikkoihin. Meidän täytyisi pitää tätä lähtökohtana pohdinnoillemme. Kenties voin aluksi vielä muistuttaa joitakin lukuja teidän mielenne. Maailmanpallo on sininen planeetta. Tyypillistä vedelle on se, että suuri osa siitä on äh, suolavettä, 1,4 miljardia kuutiota, ja vain 2,5 prosenttia vedestä on juomavedeksi kelpaavaa makeaa vettä, joka on pohjaveden muodossa ja on käytettävissä ihmisten tarpeisiin. Vain yksi prosentti oikeastaan on käyttökelpoista vettä, 200 000 kuutiokilometriä, 60 prosenttia tästä on tällä hetkellä käytössä. Mikäli havaitaan, miten veden käyttö maailmassa kasvaa kaksi kertaa nopeammin kuin väestö kasvaa, tämä aiheuttaa monia vakavia pohdintoja ja täytyykin miettiä, miten pitkällä aikavälillä voidaan veden saanti varmistaa. YK on mukaan jopa 60 prosenttia vedestä käytetään maataloissa, maanviljelyyn, 25 prosenttia teollisuuteen ja loppu kotitalouksille. Lisäksi varsinkin kehittyvässä maailmassa veden kas- käyttö on kasvanut voimakkaasti ja ennuste on se, että kehittyneessä maailmassa vuoteen 2050 mennessä 50 prosenttia veden käyttö kasvaa entisestäänkin. Ja mikäli muistamme vielä, että 2050 todennäköisesti maapallolla on 9,3 miljardia ihmistä ja 70 prosenttia tarvitaan enemmän ruokaa ihmisten ruokkimisen, voi hyvinkin kuvitella, kuinka suuri kuormitus kohdistuu veden saanin kontolle. Tietysti on olemassa myöskin positiivisia myönteisiä merkkejä, koska nyt vuosituhannen kehitystavoitteissa mainittiin juomaveden saannin varmistaminen. Nyt tähän on päästy. YK on todennut, että miltei 90 prosenttiseksi 90 prosenttisesti tämä on saatu kuntoon ja myöskin jätevesihuolto. Tilanne on parantunut ja tässäkään ei ole enää pitkää matkaa tavoitteisiin. mikä haluamme eti- päästä eteenpäin täy- täydelliseen tavoitteeseen vedensaannin osalta, niin silloin meidän täytyy saada aikaan taruistakin kehitystä, koska ongelmat ovat liittyvät lähinnä siihen, että Intiassa esimerkiksi saanti pitäisi saada varmistettua. Mustassa Afrikassa valitettavasti on, ei ole nähty niin myönteisiä merkkejä kuin Aasian puolella. Monet kollegani ovat todenneet, että kuudennen maailman vesifoorumin pääasiallinen motto on se, että nyt on korkea aika saada aikaan ratkaisuja. Time for solutions. Tämä päätösasema esitys täytyy muuttaa todellisuudeksi. Vesifoorumi on määritellyt 12 avainprioriteetteja ja kolme strategista tavoitetta. Yksi niistä on ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen ja toinen on se, että maapallo pidetään sinisenä ja kolmanneksi varmistetaan taloudellinen kasvu, vaikutetaan siihen. Kuinka sitten näihin tavoitteisiin päästään? Olemme pohdiskelleet tätä tässä päätösohjelman tekstissämme. Ensinnäkin katsomme, että tiedonsaantia pitäisi parantaa, koska luotettavia tietoja veden saannista sekä puhtaan että jäteveden osalta on vaikea saada. Siksi tiedonsaantia täytyy parantaa, jotta voimme tehdä kunnollista politiikkaa tämän pohjalta. Toiseksi täytyy pohtia ja myöskin toimia vesipuitedirektiivin mukaisesti esimerkiksi valuma-alueiden osalta YK on päätösasemakin liittyy tähän. Tämä on keskeinen seikka ja myöskin rajat ylittävä yhteistyö vesipolitiikan kohdalla on tarpeellista, koska vesi johtaa usein konflikteihin. Tässä meillä on hieno tilaisuus tehdä paremmin yhteistyötä ja varmistaa samalla rauhan säilyminen. Tämä on myöskin rauhaa rakentavaa politiikkaa vesipolitiikka. Keskeistä on myöskin, että tulevaisuudessa päätökset keskittyvät sellaisiin seikkoihin, tai kun tehdään päätöksiä, silloin vesikysymys otetaan huomioon esimerkiksi teollisuuspolitiikassa ja myöskin maatalouspolitiikassa. Täytyy vesi aina ottaa mukaan. Sitä täytyy ottaa huomioon. Nyt miltei päätän jo puheenvuoroni. Tässä on myöskin erittäin voimakas alueellinen komponentti. Esimerkiksi minun alueellani on suurta pulavedestä one fits all, eli yhden koon ratkaisu, varsinkin vesipolitiikassa ei toimi. Tässä tarvitaan alueellistamista. So you have the floor. Kiitoksia sitten komission Kollegani Potocnik ikävä kyllä ei tänään päässyt paikalle, joten hän pyysi, että minä olen hänen siellään ja itse myöskin olin mukana osittain Marsalin vesifoorumissa ja myöskin kollegani Georgieva ja Pibalks. Eli näihin kysymyksiin Muistuttaisin ministeri Julistuksesta, jossa myöskin komissio oli mukana. Ja EU:ssa on vuosikymmenien aikana laatu hyvin laaja vesipolitiikka. Vuonna 2000 hyväksyttiin vesipuitedirektiivi ja vesipolitiikalla yritetään päästä hyvään tilanteeseen vesivarojen osalta vuoteen 2015 mennessä – tehostamalla vesihallintoa. Tämä koskee kaikkia käyttäjiä ja sidosryhmiä kaikilla jokialueilla. Ja EU jatkaa tätä lähestymistapaa globaalisti. Mutta ponnisteluista huolimatta tavoitteisiin on haastavaa päästä, koska on vanhoja ja uusia vesihuoltoon liittyviä ongelmia, jotka liittyvät veden laatuun ja määrään. Meidän täytyy myöskin katsoa, kuinka hauras vesiympäristö on ilmastonmuutokselle ja että meidän täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutokseen mukautuminen vesipolitiikassa. Vesifoorumilla komissio esitteli eurooppalaisen suunnitelman, joka on konkreettinen ratkaisu ja joka liittyy myöskin vesikysymyksiin esimerkiksi tulviin ja kuivuuteen. Globaalisti EU tekee kaikkensa, kehitysyhteistyöpolitiikallaan edistääkseen integroitua vesivarantohallintoa, jolla päästään vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja monitahoiseen hallintaan. Sitten vuoden 2012 suunnitelma, joka liittyy vesiresurssien säästämiseen Euroopassa, ja sehän olisi ratkaisu tämänhetkisiin vesihaasteisiin. Asiasta on tehty vaikutusten arviointi ja Meillä on toimia seitsemällä eri alueella. Maankäyttö, taloudelliset kannustimet sen suhteen, miten veden hinnoittelu heijastelee veden käyttöä ja saastoa, tehokkuustavoitteet, jotta voidaan kehittää tehokkuustavoitteita EU- ja jäsenvaltioiden ja eri alojen osalta. Lisäksi meillä on vesiinnovaatiokumppanuutta julkisen, yksityisen sektorin ja sidosryhmien kanssa. Ja myöskin katsomme, miten hallintoa voidaan parantaa ja miten voidaan analysoida hallinnollisia kysymyksiä ja miten hallinnollista taakkaa voidaan keventää. Ja sitten suunnitelmissa on myöskin otettu huomioon tilastotiedot, jotka liittyvät vesivaroihin ja miten voidaan parantaa vesitietojärjestelmää ja miten voidaan kehittää suunnitelma vesitutkimuksen osalta. Ja suunnitelmassa myöskin vahvistetaan EUn sitoumusta päästä tavoitteisiin esimerkiksi juomaveden osalta ja meidän täytyy ottaa myöskin huomioon tulokset Rio plus 20 huippukouksesta. Vesihuollon osalta kehitysmaissa tavoitteena on integroitu vesihallinto ja konkreettisia toimia, jotka laajentavat sitten EUn vesialoitetta. Ministeri julkilausumassa on puhuttu muutoksista ja korostettu tärkeimpiä veteen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät EUn politiikan täytäntöönpanoon. Kiitoksia komission jäsen. Nyt sitten kuulemme kysymyksen esittäjiä eri ryhmistä ja ensimmäisenä puheenvuoron saa kansanpuolueesta Okoni. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissio ja hyvät kollegat. Veden saanti ja puhdas vesi on tärkeä kaikille kansalaisille, se on tärkeä myös meille. Ja siitä syystä olin erityisen tyytyväinen siihen, että olin yhdessä Richard Söberin kanssa valmistelemassa päätöslauselmaa maailman uudesta vesifoorumista. Veden kautta saadaan terveyttä ja elinolosuhteet miljardeille ihmisille, joista tässä on kysymys. Minä tulen juuri Burkina Fason alueelta, jossa ei ole sähköä, ei juokseva vettä ja vesi seisoo paikallaan. Näin, miten suuria vaikeuksia kansalaisilla siellä on, kuinka paljon lapset ovat sairaina. Näin ollen olen erityisen tyytyväinen saadessani tietää, että YK on ensimmäisen vuosituhannen tavoitteeseen on päästy huomattavasti eri määräaikaa vuonna 2015. Sitten niiden ihmisten määrä, joilla ei ole puhdasta vettä saatavillaan, on puolittunut vuodesta 90 eteenpäin. Todella hyvä uutinen, mutta se samalla kehottaa meitä toimimaan. Tämä onnistuminen osoittaa, että me emme saa koskaan luovuttaa, että toiminnalla saadaan tuloksia aikaiseksi. Siitä syystä minä kannatan tätä päätösasemaa. Otan sitten esille kolme suurta ajatusta. Ensinnäkin, kuten totesin, meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voidaan päästä vuosituhannen tavoitteisiin, varsinkin kun puhutaan veden puhdistamisesta. Lisäksi sitten nämä erilaiset jokialtaat ja veden puhdistaminen. Meidän täytyy puhdistaa vesi yläjuoksulla eikä äh, alajuoksulla. Ja lopuksi meidän täytyy kerätä riittävästi rahaa, jotta voimme myöskin saada ihmisille paremmin puhdasta vettä käyttöön. Puhuin juuri Burkina Fasosta, jossa tämä tilanne on erittäin kriittinen. Kiitoksia. Sitten sosiaalisten demokraattien ryhmästä Sarbu, propunerea de rezoluție a... Kiitos Päätöslauselman esitys, jonka parlamentti on laatinut, lähettää selkeän viestin maailman vesifoorumille. Vesi on yhteistä omaisuutta. Sitä ei pidä pitää kauppatavarana, jolla halutaan vain voittaa. Ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus veteen. Haluaisin sellaista politiikkaa, myöskin Euroopan unionissa ja Marsin kokouksessa peräänkuuluttaa. Tässä on joitakin tärkeitä elementtejä tässä tekstistä minun nähdäkseni mukana. Esimerkiksi se, että miten paljon vettä käytetään maatalouteen. 70 prosenttia vedestä käytetään nimenomaan maataloussektorilla. Joissakin maissa tuo prosenttiosuus on jopa 80 tai 90 prosenttia. Veden saanti voidaan taata vain ja ainoastaan – mikäli suuremmalla, suuremmassa mittakaavassa käytetään hyväksi teknologiaa ja pyritään tuottamaan elintarvikkeita vähemmällä vedellä esimerkiksi tehokkaan kastelun avulla. Jotta tavoitteeseen päästään, on tarpeellista vahvistaa teknologian käyttöä. Meidän pitäisi tukea myöskin Euroopan unionin viljelijöitä tässä suhteessa ja myöskin pyrkiä pääsemään eroon raja-aidoista joita esimerkiksi kolmansien maiden viljelijöillä on edessään. Suuri osa vedestä menee maatalouteen, joten 30 prosenttia vedestä hukataan elintarvikeketjun eri osissa. Tämä vesi voitaisiin käyttää juomavetänä. Veden saannin takaaminen liittyy toiseenkin ongelmaan, elintarvikkeiden saantivarmuuteen. Kaikki ne Ongelmat, jotka liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen, edellyttävät kansainvälisiä toimia kansainvälisillä näyttämöillä. Toivottavasti unionin neuvottelijat pystyvät Marsin kokouksessa viemään tätä viestiä eteenpäin tuossa YK kokouksessa niin kuin Riossakin tehtiin. Kiitoksia. Sitten liberaalien ryhmän puolesta Herbrandi, kaksi minuuttia. voorzitter Kiitoksia Nyt puhutaan vedestä ja siitä, kuinka tärkeä se on kansainvälisesti. Ja hyvin usein kuullaan siteerauksia Maailmanpankista 90-luvulta. Eli seuraavat sodat maailmassa käydään vedestä. Se on tietysti hyvin synkkä tulevaisuuden näkymä. Ja tulemmeko sitten taistelemaan vedestä, mutta siteerauksessa on myöskin todettu, että meidän täytyy hallinnoida paremmin tätä elintärkeää resurssia. Toisin kuin öljy, vesi on uusiutuva energialähte, jota voidaan käyttää yhtä usein kuin halutaan, mutta niitä täytyy kuitenkin tehdä kohtuuden rajoissa. Ja tästähän Marseillessa keskustellaan ja Rio plus 20 kokouksessa kesäkuussa myöskin käsitellään tätä asiaa. Tällä viikolla YK julkisti vesiraportin ja siinäkin puhutaan hyvin vakavista kysymyksistä. Siinä on kriittisiä kohtia, erityisesti mitä tulee pohjavesivarantojen hupenemiseen. Se on aliarvioitu ongelma Kiina, Kalifornia, monet osat maailmassa – kärsivät tästä ongelmasta. Ja myöskin täytyy katsoa, mikä osuus maataloudella on tässä. Yhteistyö on nyt äärimmäisen tärkeä ja eilen puheenjohtajavaltio Tanska teki sopimuksen Kiinan kanssa, jotta voidaan siirtää enemmän teknologiaa Euroopasta Kiinaan, ja seuraavan kymmenen vuoden aikana Kiina investoi 500 miljardia euroa vesihallintoon. Ja se on varmaan sitten toinen vertaus veden ja öljyn välillä, eli se on taloudellinen mahdollisuus eikä pelkästään uhka. Eli meidän pitää olla tässä mukana ja varmistaa, että me kaikki teemme kansainvälisesti yhteistyötä paremman vesihallinnon hyväksi. Kiitos. Eleftheris. Ja sitten vihreiden puolesta Rivasi, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin tärkeä asia, eli tämä vesipäätöslauselma, se osoittaa, että parlamentti haluaa hyviä tavoitteita saada aikaiseksi. Haluaisin kuitenkin korostaa jotakin ongelmia. Ensinnäkin vesihallinnosta. Tällä hetkellä Marseissa pidetään maailman vesifoorumi. Te tiedätte, että kritisoidaan kovasti eturistiriitoja, joita on puheenjohtajan Louis Fouchonin välillä ja samalla Veolian, joka on Marseille vesiyhtiön välillä. Tässä näyttäisi siltä, että kyseessä ovat kaupalliset edut, vaikka vesi on yleishyödyke ja veden hallinnoiminen on erityisen tärkeää, että se tapahtuu yhteisön avulla. Vesifoorumi päättyi julkilausumaan, jossa todettiin, että yksityinen puoli voi olla mukana, mikä johtaisi myös siihen, että yksityistettäisiin vesihallinnointia. Ja se voi aiheuttaa ongelmia muun muassa AKT-maissa. Toinen ongelma on se, millä tavalla vesi liittyy terveyteen. Kun nähdään, että 80 prosenttia maailman sairauksista on seurausta huonosta hygienistä tai puutteellisista sanitaariinstallaatioista tai eh, ei puhtaasta juomavedestä, niin meidän tulisi katsoa sitä, millä tavalla suuret teollisuuslaitokset esimerkiksi päästävät jätevetensä luontoon. Viimeinen kohta koskee vettä ja energiaa. Me emme voi korvata vettä. Tehän tiedätte, että tästä saattaa aiheutua suuria ähm, esimerkiksi ähm, saasteongelmia. Jos vesihuolto ei hoideta kunnolla tavalla, me tapelemme, taistelemme äh, veden laadusta ja se tulee tehdä kaikilla eri tasoilla. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi eqr ryhmästä Uskin pane, předsedající. Kiitoksia, puhemies. Usein minua pidetään EUn ympäristöpolitiikan vastarannan kiiskinä, mutta vesikysymyksessä olin hyvin pitkälti valmis tukemaan kaikkia edellisiä puhujia. Vesi on maailmanlaajuinen ongelma. Veden huono hallinnointi ja veden puutteellinen suojelu muodostavat merkittävän ongelman. Joten minä hyvin voimakkaasti olen tukemassa sitä konferenssia, joka nyt on meneillään, ja päätösaseman tekstiä niin ikään haluaisin tukea kenties pientä poikkeusta lukunottamatta. Ehkä tässä nyt on vahingossa tullut mukaan maininta, että vesi on koko ihmiskunnan yhteistä omaisuutta. Tämä on kyllä totta, mutta tässä todetaan, että sen vuoksi ei pitäisi mahdollistaa sitä, että vesikaupasta saa voittaa. Minun mielestäni haluaisin, tämä ei ole aivan osuva huomio, joten haluaisin tässä tukea Richard Zeberin ja muiden tekemää muutosesitystä, joka viittaa laittoman voiton tai hyödyn tavoittelun veden avulla. Muuten minä olen valmis kyllä ilomielin tukemaan koko mietintöä. Vielen Dank, Herr Kollege Uski. Es folgt Frau Kollegin Kiitoksia sitten Mattias yksi minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies. Yksi esimerkki Portugalista. Euroopan ja julkisin varoin on taattu se, että 28 prosenttia vesihuollosta on taattu ja 90 prosenttia on myöskin hoidettu verovaroin. Vesi halutaan nyt yksityistää Portugalissa ja halusin tämän ottaa esille, koska tämä on esimerkki siitä, mitä me teemme ja mikä on väärä toimintatapa sekä Portugalissa että Euroopassa että koko maailmassa. Vettä pidetään hyödykkeenä, mutta sehän on julkinen hyödyke, se ei ole mikään kauppatavara. Se on harvinainen resurssi ja vesiresursseja on säilytettävä eikä niitä saa saastuttaa. Vesi on ihmiselle perusoikeus ja jos tehdään kannattavia sopimuksia veden suhteen, se on niin kuin myytäisiin ilmaa muovipusseissa. Siinä ei ole mitään järkeä. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa eivät saa vettä käyttöönsä. Kiitoksia sitten Paska. Vážená pani komisárka, voda má pre našu planetu ja obyvateľov nesmierny význam. Je nevyhnutné... Kiitos puhemies komission jäsen. Vesi on elämän perusehto. Vettä käytetään kotitalouksissa, maataloudessa ja teollisuudessa. Riittävä veden saanti varmistaa sen, että voi elää ja viljellä ja tulla toimeen. Ihmiskehostakin kaksi kolmasosaa on vettä. Tämä on selkeästi jo viitattukin, miten vesi on elämän kannalta perusedellytys. Kaikilla täytyy olla mahdollisuus nauttia puhtaasta vedestä. Tämä on myöskin yhteiskunnan kehittymisen perusehto. Mikäli uutta vettä ei saada, mistä meidän täytyy olemassa olevaa vettä käyttää tehokkaammin ja hyödyllisemmin ja suojella vettä. Sen vuoksi me tarvitsemme lainsäädäntöä myöskin vesilähteiden suojelemiseksi ja veden saannin varmistamiseksi niin, että kaikilla on mahdollisuus nauttia vettä ja myöskin teollisuus täytyy ottaa tässä huomioon. Ja vettä ei saa tuhlata tippaakaan. Kollegi Paska, es folgt Herr... Kiitoksia. Ja sitten Stadle, yksi minuutti. Kiitoksia. Aikaisemmilla vesifoorumeilla oltiin huolissaan siitä, että vettä pitää säännellä ja käyttää säästellen. Ja olen kiitollinen Eberille siitä, että tässä yhteydessä hän on ottanut esiin vuoden 2000 veden vesipuitedirektiivin. Siinähän on otettu huomioon myöskin jokialueiden vesihallinto. Ja budjettia pitää mukauttaa näissä maissa esimerkiksi jätevedet ja juomavesiasiat pitää hoitaa säästeliästi ja niistä pitää sitten antaa palkkioita. No sitten pyyntö komissiolle. Monissa maissa 12 vuoden aikana täytäntöönpanossa tämän direktiivin osalta on epäonnistuttu. Vuonna 2009 Meillä oli ollut jo aikaa panna täytäntöön tätä direktiiviä, ja tästä on nyt kulunut jo kolme vuotta. Kolme vuotta. Ja pyytäisin että komission jäseltä, että jos haluamme olla uskottavia tulevilla vesifoorumeilla, niin komission puolesta pitää kiinnittää huomiota vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon ja pitää huolta, että se toteutuu. No kaikissa päätöksissä saattaa olla puutteita, mutta tämä on kuitenkin oikea viesti e- Euroopan parlamentilta kuudelle vesifoorumille, ja olen tästä direktiivistä samaa mieltä. Kiitoksia Stahle. Sitten muut puhujat. Seuraavaksi Sonic, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissio, sen varmaankin harva ihmisistä ymmärtää, että 42 prosenttia ihmiskunnasta ei saa käyttöönsä ju- puhdasta juomavettä. Ja miljardit ihmiset juovat vettä, joka on saastunutta. Vesi on tarpeellista elintarviketurvallisuudelle ja maataloudelle. Meidän täytyy siis huolehtia siitä. Tällä tavalla voidaan taistella myös köyhyyttä vastaan. Lisäksi meidän täytyy muistaa, että puhtaan veden saaminen on perusihmisoikeus ja se on sellaiseksi tunnustettu. Meidän täytyy myös ymmärtää, että veden saaminen helposti ei enää ole mahdollista, joten meidän täytyy tukea tätä päätöslauselmaa ja vastata niihin haasteisiin, joita meillä on, jotka liittyvät siihen, että väestömäärä maapallolla jatkuvasti kasvaa. Meidän tulisi ymmärtää kaikki nämä ongelmat, puhua niistä niin, että voimme saada myös suuren yleisön puolellemme. Meidän täytyy etsiä kaikkien maailmankansalaisten tukea, sillä vain tämän tuen avulla voidaan saada aikaiseksi konkreettisia vastauksia. Kiitoksia ja seuraavaksi Parnio, yksi minuutti. Kiitos puhemies ja rouva komission jäsen. Tämän päätöslauselman yhteydessä alueisiin ottaa esiin kaksi seikkaa. Haasteet, jotka liittyvät vesihuoltoon Euroopassa ja maailmalla toisaalta kysymyksen komission suuntaan. Miten voitte vastata niihin huoliin, joita on esitetty esimerkiksi yhteismaatalouspolitiikan osalta? Vesi on uuden vuosisadan merkittävä ongelma. Kyse on myöskin maailman rauhasta ja myöskin tilanteesta Euroopassa. Kyse on veden hallinnasta ja myöskin elintarvikkeiden saantivarmuudesta. Vesifoorumin yhteydessä, kuten Rivasi esimerkiksi totesi, on liikaa kiinnitetty huomiota puhtaasti kaupallisiin kysymyksiin. Viime päivinä Marsissa on liikaa keskitytty tähän. Yksi kysymys. Miksi ei ole parempaa johdonmukaisuutta vesihallinnon ja resurssien välillä ja toisaalta yhteisen maatalouspolitiikan välillä? Koska maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä ei ole millään tavalla viitattu vesihuoltoon tavalla, jonka Rova Sarbokin juuri ilmaisi. Mihin, miten tähän saataisiin parempi ratkaisu? Kiitoksia. Ja seuraavaksi Görens yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Tämä aihe on tärkeä, kun ajatellaan kehitystä. Ja kehitysyhteistyövaliokunta on nyt valmistellut tätä keskustelua. Tämän julkinen hyödyke, vesi on joko saastunutta tai sitä liian vähän tai sitten sekä että. Vesipolitiikka on prioriteetti kaikessa politiikassa, kaikissa EUn kumppanuuksissa, kehitysmaiden kanssa. Vesi on julkinen hyödyke, joka on tärkeä ihmisen elinjäämiselle, eikä sitä voi käsitellä kuin mitä tahansa kaupallista hyödykettä. Siksi meillä pitää olla turvalausekkeita, joiden avulla voidaan torjua kaikki näiden sääntöjen rikkomiset. Meidän täytyy katsoa myöskin infrastruktuureita, jotka liittyvät vesihuoltoon ja vedenpuhdistukseen. Jos vaikka pitää katsoa, miten näitä sääntöjä noudatettu. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että yksityisten edut eivät mene yleisen edun yli. Danke, kollegi Görens. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ferreira, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Heinäkuussa 2010 hyvin pitkän taistelun jälkeen YK on yleiskokous kykeni hyväksymään päätöslauselman, joka tunnusti oikeuden puhtaan vete, puhtaisen veteen ihmisoikeutena. Oikeus, joka on aivan oleellinen, jos haluaa täysin nauttia kaikista ihmisoikeuksista. Näin päätöslauselmassa vedotaan kansallisiin järjestöihin, jotta nämä lisäsivät ponnistuksiaan sen suhteen, että voidaan tarjota kaikille ihmisille puhdasta vettä. Mitään ei kuitenkaan ole tehty siitä eteenpäin. Nyt jotkut maat ja jotkut vesenvaltiot pyrkivät vetoamaan tätä tekstiä, mm, koska ne äänestivät tyhjää loppuäänestyksessä. Jotkut haluavat tällaisen epämääräisen lähestymistavan, koska he uskovat voimansa tehdä yksityistämällä suuria voittoja. Se, että todella taataan puhdas vesi kuitenkin on ristiriitaista suuryritysten ahneuden kanssa. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että vesi on ja pysyy yleishyödykkeenä. Kiitoksia. Seuraavaksi Gutierrez Cortines, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Yksi ongelma huolestuttaa minua. Monille vesi ei ole uusiutuva energialähde, mutta se on osittain uusiutuva. Vesi kuitenkin palaa maahan mutta se ei aina palaa samaan paikkaan, mistä se tuli. Esimerkiksi jos Välimerestä saatu vesi saattaa tulla esimerkiksi Prahasta tai Itävallasta. Ja komission pitää ottaa huomioon nyt sopimukset ja suhde ja ajatus. Esimerkiksi, että jokea pitää hallinnoilla selkeällä tavalla ja meidän täytyy kansainvälisesti vahvistaa yhteistyötä. Esimerkiksi Turkin tapauksessa tästä on puhuttu. Hallinta on heikkoa. Meillähän on teknologiaa näihin kysymyksiin ja valtaosa korruptiosta liittyy juuri vesihallintoon ja siksi on tärkeää, että nämäkin kysymykset otetaan huomioon ja meillä on teknologiaa tähän ja uskon, että maatalouden ja veden välinen suhde täytyy nyt ottaa uudelleen tarkasteltavaksi. Ei voi olla niin, että on tuotteita, jotka käyttävät paljon vettä, ja jos me panemme vedelle hinnan, esimerkiksi minun maani tästä maksaa ja minun alueeni tästä joutuu maksamaan, niin täytyy ottaa huomioon esimerkiksi salaatin kasvattamiseen tarvitaan paljon vettä, ja, tai myöskin maissin kasvatukseen, ja se pitää ottaa nyt huomioon. Ja tämä on asia, jota pitää todellakin miettiä paljon pidemmälle. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Estrela, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Meidän täytyy keskustella veden määrästä ja laadusta ja sen vaikutuksen, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta veteen. Voimme nähdä sen siinä esimerkiksi, että sademäärät ovat vähentyneet. Minun maassani helmikuun lopussa 68 prosenttia kärsii suuresta vesipulasta ja 32 prosenttia valtavasta vesipulasta. Kuivuus tappaa enemmän ihmisiä kuin mikään muu luonnonilmiö. Ja niin sanottu vesikriisi, silloin kun puhutaan laadusta ja määrästä, on seurausta siitä, että väärin käytetään vesivaroja. Ei se johdu pelkästään luonnollisista ongelmista. Kysymys on hallinnoinnista ja EU on itsekin ymmärtänyt, että täytyy kehittää eettisesti ja moraalisesti oikeita veden hallinnointijärjestelmiä, sillä vettä tuhlataan jatkuvasti Euroopassa. 50 prosenttia menee hukkaan tehokku- tehottomuuden vuoksi. Se on niukka hyödyke, Kaikilla täytyy olla kuitenkin vettä käytettävissä kohtuulliseen hintaan. Kyseessä ei ole mikään tuote, jonka avulla voidaan spekuloida, vaan meidän täytyy nimenomaan huolehtia tästä niukkuuden poistamisesta. Kiitoksia ja seuraavaksi Vergia yksi minuutti. Merci, monsieur le... Président. Kiitos puhemies. Kuudes vesifoorumi on meneillään. Pääsevät markkinat toimijat ovat mukana. Tämä ei ole pelkästään paikka, jossa käydään vuoropuhelua meidän tekstimme edellyttämällä tavalla. Vaihtoehdollinen foorumi, jolla voitaisiin keskustella oikeudesta veteen, olisi tarpeellista vesi, on yhtä luonnonmukainen asia kuin ilma tai aurinko. Se on osa ihmiskunnan yhteistä oma- omaisuutta. Vesi ei kuulu kenellekään, eikä se voi olla myöskään hyödyn tavoittelun lähde. Sen vuoksi nyt pitäisi ryhtyä pohtimaan uudelleen tätä ihmiskunnan yhteistä oma, omaisuutta. Yksittäisten yritysten toiminta tässä suhteessa on äh, otettava huomion kohteeksi saannin varmistamisen laadun parantaminen. Niin ikään tässä ei saa antaa tilanteen nyt käsistä, niin silloinkaan kun on kyse julkisista käyttöoikeussopimuksista. Minä pidän hyvänä sitä, että Ranska ei, sitä tapaa, millä esimerkiksi Euroopan unioni on ryhtynyt pohtimaan vesikysymyksiä. Kiitoksia menettelyilman puhujalista ja Nikulesku saa ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia, puhemies. Maailmassa on jo yli 7 miljardia ihmistä ja elintarviketarve tulee kasvamaan 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Eli veden käyttö lisääntyy maataloudessa 19 prosenttia ja sehän on käyttää jo nyt 70 prosenttia kaikesta vedestä. Päätösasemassa puhutaan aivan oikein siitä, että teknologista edistystä voidaan käyttää vahvistamaan tehokkuutta vesihallinnossa ja siinä korostetaan mekanismeja ja välineitä, joita meillä on käytössämme. Kiinnittäisin, huomioon myönteisiin kohtiin, jotka liittyvät transgeenisten kasvien laajempaan käyttöön. Näin kustannuksia voidaan laskea ja maanviljelijät voisivat suojella ympäristöä ja säästää vettä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Smolkova. Ďakujem pekne za slovo. Prístup k pitnej vode v mnohých krajinách vo svete je veľký... Kiitoksia puhemies. Minäkin katson, että saanti on suuri ongelma monissa maailman maissa. Ihmisiä pitäisi olla riittävästi vettä käytössään. Heidän täytyy voida nauttia sitä järkevällä, säästäväisellä tavalla. Huono vesihallinto johtaa siihen, että myöskin ilmastonmuutoksen kannalta koituu kielteisiä seuraamuksia. Esimerkiksi kun on kyse teollisuudesta, tuotannosta tai suurten jokien veden hallinnoinnista, meidän täytyy pohtia sitä tapaa, millä suojella myöskin pohjavettä niin, että vesi, vesi voidaan käyttää hyväksi siellä, missä on vettä sataa. Ja myöskin vesiväylät tai vesistöt, eh, jotka ovat eh, sääntelemättömiä, saattavat aiheuttaa suuria vahinkoja ihmisä elämälle tai omaisuudelle. Siksi komission täytyisi ryhtyä myöskin teknisiin toimenpiteisiin, joiden avulla sadevesi pysyy siellä, minne vettä sataa jota vettä voidaan käyttää esimerkiksi peltojen kasteluun. Kiitoksia. Seuraavaksi Miranda. Obrigada, presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä tulen tuhannen joen maasta. Ja Rosalio Pastros, kansallisrunoilijamme, sanoi kuuluisemmassa runossaan, että Joet ja lähteet ovat erittäin tärkeitä. Vesihuolto on yksityistetty muualla maailmassa, esimerkiksi Galiciassa, ja suuret vesivoimalaitokset, joita ei ole, joita ei ole tarvittu, on, maksettu, on rakennettu ja kansalaiset joutuvat maksamaan valtavan korkean hinnan vedestä. Tässä kriisissä, jossa me nyt elämme, me tarvitsemme uutta vesihallinnointijärjestelmää järjestelmää. Meidän täytyy muuttaa tätä järjestelmää ja siirtyä kohti kestävää kehitystä. Vesi on ihmisoikeus, se takaa meille terveellisen ympäristön, se on julkishyödyke. Ja tämä uusi vesimalli merkitsee sitä, että me voimme säästää vettä, säilyttää laadun, kun huolehdimme joista ja jokialtaista. Kiitoksia Miranda. Seuraavaksi Sinclair. Thank you, uh, Mr. President. I welcome the international... Kiitoksia. On hyvä, että Marsilissa käydään kansainvälistä keskustelua tällä viikolla ja on tärkeää, että kaikki päätöksentekijät edistävät aloitteita, jotka liittyvät veden laatuun ja saatavuuteen. Vesi on yhteinen hyödyke ja se on myöskin ihmisoikeus, ja sitä ei pidä käyttää valtavien kaupallisten hyötyjen saamiseksi. Jäsenvaltioiden on annettava kannustimia viljelijöille, jotta he voivat säästää jopa 70 prosenttia vesivaroista, vaikka Britannian liitto on todennut, että asia ei voida korjata nopeasti. Ja nyt kun maatalouspolitiikka uudistetaan, ja tästä yksi puhui, tätä ei ole mainittu. EU puhuu nyt toisella suulla kuin aikaisemmin. Kiitoksia. Sitten Jordan. Kiitoksia puhemies. Vesi on ihmisten kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Ilman vettä elää vain pari päivää korkeintaan. Ja mitä vesivaroihin tulee, minun nähdäkseni me emme ole riittävästi kiinnittäneet huomiota kaikkiin tekijöihin, jotka tähän liittyvät. Euroopassa suurin osa ei ole tämän ongelman parissa päivittäisellä tasolla, mutta muu, muualla maailmassa köyhillä vedensaanti on suuri ongelma. Ja edistyneissäkin yhteiskunnissa, kun väestö kasvaa, metsät tuhoutuvat ja kestämätön kehitys rehottaa, yhä useammin törmätään tähän ongelmaan. Emme voi jättää huomiotta ilmastonmuutosta tässä suhteessa. Minun oma maani Slovenia on pyrkinyt toimimaan vesipolitiikan suhteen sellaisella tavalla, että se ottaa huomioon valitsevan huonon tilanteen, koska meilläkin on ollut kuivu, kuivia kausia. Tämä on johtanut ongelmiin. Richard Zeberkin viittasi siihen, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota näihin ongelmiin. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä klassaa puheenvuoron. Kiitoksia. Yhä pahenevat vesikonfliktit osoittavat, kuinka vakava tilanne on. Ilman vettä ei ole elämää, mutta 900 miljoonaa ihmistä ei saa käyttöönsä puhdasta vettä ja 2,6 miljardilla ihmisellä ei ole kunnollisia saniteettitiloja. Puhtaan veden saatavuus on ihmisoikeus ja tämä on kaikkien vastuulla. Vesipolitiikkamme ytimessä on se, että meidän täytyy välttää veden haskausta ja saastuttamista teknologia ja innovaatio vesialalla, niitä tulee edistää edelleen. Ja maailmanlaajuisesti yli 90 prosenttia jätevesistä jää puhdistamattomaksi. Ja myös jätevesiä voidaan katsoa arvokkaana resurssia. Meidän täytyy miettiä, miten näitä vesiä voidaan käyttää uudelleen. Ja puhdas vesi ja saniteetti tila liittyy myöskin siihen, mistä Marsilassa on puhuttu, ja tämän vesifoorumin avulla pääsemme jälleen yhden askeleen eteenpäin. Kollegin Klaas. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä komission jäsen Helikart saa puheenvuoron. Eh, eh, Kiitoksia. Kolme kohtaa. Tällä viitattiin siihen, että vesihallintoa yksityistettäisiin. Komissio tämän tyyppistä pyyntöä ei ole esittänyt. eu vesilainsäädäntö on neutraalia, kun puhutaan palveluiden tarjoajista. Ja tämä valinta jätetään jäsenvaltioille. Edustaja Stadler viittasi ongelmiin vesipuiteohjelmassa. On erittäin tärkeä asia. Aivan äskettäin valtionhallitusten päämiehet kävivät keskustelua siitä, että Euroopassa täytyy olla paljon parempi täytäntöönpano puolella. Ja kun tuo luonnos sitten julkaista, niin viittasin tähän alussa, niin siinäkin sitten esittän ajatuksia siitä, millä tavalla voitaisiin parantaa ympäristölainsäädäntöä Euroopassa. Ja lopuksi Parnioille hän otti sen esille, että me tiedämme, että vesi on ongelma, joka on kasvamassa ja sitä ei ole otettu esille YMPssä. Voitaisiin tietysti sanoa, että se epäsuorasti on toisessa pilarissa esillä, mutta hän sanoi aivan oikein sitä, että Euroopan parlamentti keskustelee asiasta relevantin komissarin kanssa ja tämä äh, informaatio viedään myöskin eteenpäin Potocnikille niin kuin kaikki muukin tieto täältä tänään. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin, äh, Frau Kommissarin Hedegaard. Die Aussprache. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyy. Meillä on yksi päätöslauselma B7 2012